äänestystä alkaen sanktioita. Ja sitten siirrymme yhteiskeskustelun vastuuvapaudesta 2013. Kyseessä on toinen Charnetskin mietintö. Ja sitten meillä on myöskin Euroopan innovaatioteknologiainstituutista toinen mietintö sekä ENIAC-yhteisyrityksestä ja EUn yleisestä talousarviosta, Eurooppa-neuvostosta ja neuvostosta. Czarnecki, olkaa hyvä. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Kiitos, hyvä puhemies, eh, hyvä komissaari, hyvät naiset ja herrat. Tämä on varsin tärkeä keskusteluja. On valiteltavaa, että se käydään näin myöhäisessä vaiheessa päivää, jolloin yleensä ihmiset katselevat telkkaria. Mutta me olemme täällä ja keskustelemme suurista rahasummista, joita, joiden käyttöä on valvottava, jotta EU ja Euroopan unionin toimielimet todellakin eh, voivat eh, toimia hyvin ja jotta kansalaiset voivat luottaa niiden toimintaan. Ensinnäkin innovaatioteknologiainstituutin osalta toteaisin, että ex post-tarkastuksia paikan päällä tehtiin tässä instituutissa ja siellä myöskin näiden tarkastusten laatu parani menettelytapoja ja sääntöjä muutettiin. Eli muutoksia on saatu aikaan ja myöskin työskentelytapoja näiden tarkastusmenettelyjen osalta parannettiin ja hankintamenettelyjä muutettiin myöskin. Eli kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että parannusta ja edistystä on tapahtunut. Mitä tulee sitten Eh, toimien ja avustusten sääntömääräisyyden määrässä on tapahtunut kasvua. Ja tilintarkastustuomioistuin nyt eh, toistamiseen eh, esitti oman näkemyksensä ja noin 87 prosenttia avustuksista – olivat sellaisia, että tarkastuslausunnot oli edunsaajien, itsensä valitsemien tarkastajien eh, toteuttamia. Ja tämä tietysti on hieman epäilyttävä. Ja onkin syytä lähemmin tarkastella eh, näitä toimia. Kuitenkin mm, todettiin, että jonkinlaisia epäselvyyksiä aikaisemmissa yhteyksissä on ollut. Ja olisi tärkeää nyt vannetta ja katsoa, mikä on tämän instituutin tilanne, ottaako se esitetyt muutokset käyttöön. Mitä tulee sitten näihin yhteisyrityksen niin, ja katsoisin, että näistä ei välttämättä tarvitse käydä kovinkaan syvällistä keskustelua, eli en menisi yksityiskohtiin näiden osalta. Niiden osalta tarkastukset on toteutettu. Sitten Eurooppa-neuvosto ja neuvosto. Aikaisemmissa mietinnöissäni jo olen kommentoinut tätä samaa asiaa neuvoston tulisi kantaa demokraattinen vastuu yhtenä toimielimistä juuri kansalaisten edessä. Varsin eh, monelta osin talousarvio on epäselvä neuvoston osalta. Ja mm, varsin usein tilanne on sellainen, että neuvosto ei myöskään reagoi, kun pyydämme siltä lisäselvityksiä ja tarkennuksia. Ja niinpä epäämme neuvostolta ja Eurooppa-neuvostolta vastuuvapauden. Tämä peli, jota tässä nyt pelataan, ei suinkaan ole hauska. Peli Euroopan parlamentin ja neuvoston välillä jonkinlainen päätös sille tulisi saada, mutta siihen tarvitaan poliittista tahtoa. Komissio jäsen Stiljanikis. Puhemies, hyvä esittelijä. Olen täällä edustamassa komission varapuheenjohtajaa. Komissio panee merkille talousarvion valio, valvontavaliokunnan huomautukset, joita täysistunnolla on esitetty – Artemis-yhteisyrityksestä sekä nanoteknologian ENIAC-yhteisyrityksestä ja Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutista sekä siitä, että näille tahoille myönnetään vastuuvapaus ja että neuvostolle ja Eurooppa neuvostolle sitä ei myönnetä vuodelta 2013. Komissio on samaa mieltä siitä, että Artemisin ja Eniakin seuraaja on tehnyt parannuksia talousarviomenettelyihinsä ja näin ollen sille on syytäkin myöntää vastuuvapaus. E, Artemis ja Eniak ovat vakuuttavasti osoittaneet, että yksityisen ja julkisen puolen kumppanuudet – joissa jäsenvaltioiden ja EUn rahoitus yhdistyvät teollisuuden rahoitukseen, pystyvät saamaan aikaan hyviä tuloksia esimerkiksi ohjelmistoalustojen ja sirujen kehityksessä. Teollisuus on saanut tästä selkeää kilpailuetua ja parantanut sen kasvuedellytyksiä kuten on osoitettu näiden investointien osalta. Molemmissa ohjelmissa on ollut erittäin suuri vipuvaikutus. Jokainen julkisen tahon antama euro on tuonut vähintään kolme euroa yksityistä rahaa. Artemis ja Eniak ovat olleet ainutlaatuinen tilaisuus teollisuudelle kehittää rajat ylittävää yhteistyötä EU:ssa ja tästä on saatu aikaan kriittinen massa elektroniikkakomponenteille ja järjestelmille, jotka ovat erittäin tärkeitä Euroopan digitaalisen tulevaisuuden kannalta. Aloitteet ovat, niiden kautta on rajoitettu, rahoitettu joka vuosi yli 3000 Euroopan parasta tutkijaa ja tutkimusta hanketta. Niillä on luotu 80 000 työpaikkaa eu vuodessa. Ja Artemis ja ENIAC on yhdistetty Excel-nimiseen ohjelmaan. Ja siinä on löydetty rakenteellinen ratkaisu talousarviokysymysten ratkaisemiseen ja komissio on sitä mieltä, että Eniakin ja Artemisin suorittamat toimet puoltavat vastuuvapauden myöntämistä myös vuodelle 2014 ja Excel asiassa puolestaan ollaan tekemässä komission puolelta arviointia, joka ulottuu vuoteen, vuoden 2017 puoliväliin. Siinä vaiheessa siis tuota Excel-ohjelmaa arvioidaan uudelleen, uudelleen ja katsotaan millaista hyötyä siitä on ollut sidosryhmille. Ja lopuksi totean, että komissio tarjoaa neuvojaan ja täyden tukensa Excel-ohjelmalle – ja että Euroopan parlamentin huolenaiheet on syytä ottaa huomioon. Sitten Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti. Siellä on tehty merkittäviä parannuksia niiden seikkojen suhteen, jotka käyvät ilmi parlamentin huhtikuun päätöslauselmasta – EIT on uudistanut tilintarkastuskäytäntöään ja laatinut ohjeet esimerkiksi hankintamenettelyjä varten. Tästä on ollut seurauksena, että 2014 vuoden virheprosentti on vain 0,9 EIT on tarttunut toimeen myös suunnittelu- ja valvontamenettelyjen parantamiseksi. Ja herra Govida Abetuai valittiin finalistien joukko sosiaalisten yrittäjien kilpailussa ja hän on saanut Eiteltä tukea hankkeeseensa. Tämä on osoitus onnistuneesta toiminnasta. Sitten neuvoston ja Eurooppa-neuvoston suhteen komissio on pahoillaan siitä, että talousarvioasiassa ei ole saatu aikaan sopua ja ratkaisua. Kiista on jatkunut toimielinten välillä nyt kuusi vuotta jo ja toimielinten pitäisi pyrkiä hakemaan ratkaisua tässä asiassa hyvässä yhteistyössä. Komissio toivoo, että asia ratkaistaan molempien toimielinten kannalta tyydyttävällä tavalla. Kiitoksia. Domnu Marinescu, un minut. Kiitoksia ja sitten edustaja Marinescu, puolitoista minuuttia. Eh, Kiitoksia, puhemies. Yhteisyritykset ovat erittäin tärkeää, kun ajatellaan tutkimusta ja kehitystä siellä on paljon varoja, joita niille on myönnetty, ja niitä on hallinnoitava. Nämä yhteisyritykset eivät ole välittömästi saaneet vastuuvapautta ja se on johtanut toiminnan parantumiseen. Eli toivottavasti emme nyt sitten saa viimekin vuodelta taas lausuntoa tilintarkastustuomioistuimelta. Me tuemme vastuuvapautta, mutta täytyy nyt katsoa tätä vuoden 2013 raporttia. Tarvitaan enemmän avoimuutta, meidän täytyy kunnolla analysoida tuloksia ja pyytäisin, että komissio vähän raportoi alustavasti Iniakista ja haluaisin todeta, että pidän hyvänä sitä, että komissio on luvannut näin tehdä. jäte on ollut toiminnassa jo jonkin aikaa ja meidän täytyy tietää, miten se toimii. Meillä pitää olla alustavat raportit eurooppalaisten varojen käytöstä. Ja mitä tulee sitten neuvoston vastuuvapauteen, niin meidän täytyy saada aikaan konkreettisia tuloksia. Jos vastuuvapautta ei anneta pitkän aikaa, niin se ei johda mihinkään tuloksiin. Meillä on vastuu löytää ratkaisuja. Muussa tapauksessa voidaan sanoa, että vastuuvapausmenettely ei ole vakavasti otettavissa. Kiitos. Kiitoksia. Edustaja Von, yksi minuutti. Okay. Uh, uh, thank you, President. Kiitos puhemies. Olin varjoesittelijänä virastokysymyksistä ja innovaatio- ja teknologiainstituutista hieman puhuisin ja haluaisin kiittää esittelijää tästä mietinnöstä. Aluksi oli tarkoitus olla myöntämättä ITille vastuuvapautta useastakin syystä. Ensinnäkin kolmen prosentin virheaste, tietoon pohjautuvien avustusten osalta ja hankintamenettelyissä oli hankaluuksia ja myöskin eh, henkilöstön kysymyksissä oli ongelmia. Mutta sitten saatiin edistyskertomus ja se osoitti, että edistystä on tapahtunut ja kävin myöskin paikan päällä itse ja todellakin edistystä on tapahtunut. Niin kuin komissiosta totesi, nyt ollaan 0,9 prosentin virheasteessa, uusia on otettu käyttöön ja myöskin ö, uusia palkitsemismenettelyjä henkilöstön liittyen ja tämä ö, on vaikuttanut sitten liikevaihtoon tältä kannalta. Ja ö, ilman muuta katsoisin, että on syytä tälle virastolle myöntää vastuuvapaus ja kunhan saadaan 2000, vuoden 2014 vuoden osalta eh, tilitarkastustuomioistuimen kertomus varmasti voidaan havaita tätä, tämä sama asia. Kiitos ja sitten Ali kaksi minuuttia. Thank you, Mr. Chair, Mr. Commissioner, Mr. Kiitoksia komission jäsen, hyvät kollegat. Huhtikuussa lykättiin vastuuvapauden myöntämistä innovaatioteknologia yhdistyksen johtajalle vuodelta 2013, mutta nyt kun kesäkuussa saimme teknologiainstituutista edistysraportin, niin voimme tehdä seuraavat johtopäätökset monilta eri aloilta. Mitä tulee transaktioiden oikeudellisuuteen, niin instituutio on parantanut näitä laatusertifikaatteja. Uudet toimintatavat ovat parantaneet ex ante ex post tarkistuksia. Ja raportointi jo noudattaa julkisten hankintojen sääntöjä. Ja myöskin sisäiset tarkinnat ovat johtaneet siihen, että tilanne on parantunut ja myöskin varojenhallinnassa on parannuksia, mitä tulee parantuneeseen suunnitteluun. Ja myöskin varojen käyttökyky on parantunut ja myöskin toimet joilla on vähennetty henkilöstön vaihtuvuutta. Komission sisäinen tarkistus on havainnut myöskin hyviä elementtejä, mitä tulee instituutin toimintasuunnitelmaan. Ja tämän vuoden loppuun mennessä on odotettu, että monet näistä toimista on saatettu loppuun. Ja tulevina kuukausina julkistetaan erityisraportti tilintarkastustuomioistuimesta, joka sitten valoittaa instituution kykyä luoda lisäarvo EU-hun ja haluaisin puhua eri osaamisrakenteista EU-ssa. Meillä on ollut myönteisiä muutoksia ja voimme antaa instituuttiin pääjohtajalle vastuuvapauden varainkäytöstä. Kiitos. Domnul Kiitos. Sitten Scholtes, puolitoista minuuttia. Kiitos. Sam se Kiitos puhemies. Keskityn neuvoston vastuuvapauskysymykseen. Puoli vuotta sitten parlamentti päätti evätä vastuuvapauden talousarviolta tai lykätä sen myöntämistä. Ja tänään jälleen keskustelemme neuvoston talousarvion hallinnasta. Vastuuvapaus koskee kaikkia toimielimiä, myös neuvostoa, ja sen toimintaa ja talousarviota on tarkasteltava samoin kuin kaikkien muidenkin toimielinten. Miten parlamentti voi olla sellaisessa tilanteessa, että se ei näin monena vuonna peräkkäin ole saanut äh, riittäviä tietoja neuvoston tileistä ja miten neuvoston edustaja ei taaskaan ole paikalla, kun tästä keskustellaan. Kansalaisten on tiedettävä, mitä varoilla tehdään. Avaintoimielinten, kuten neuvoston, on oltava uskottavia kansalaisten silmissä. Olen vakuuttunut siitä, että neuvoston patistelu ei enää riitä. Ja me emme voi jatkuvasti vain vedota neuvostoon. Siksi vihreät ovat tehneet tarkistuksen, jossa ensimmäistä kertaa – jätetään taloudellinen varauma neuvostoa koskien. Emme voi myöntää neuvostolle vastuuvapautta vuodelle 2013. Ja tämä on otettava huomioon myös 2016 talousarviossa. Haluaisin onnitella siitä, että on ehdotettu eh, vastuuvapauden epäämistä neuvostolle. Harvoinhan täällä toimielimiä kritisoidaan hyvä, että näin on tehty. Neuvosto ei ole vastannut esitettyihin kysymyksiin eh, sitoumuksista eh, ja näistä eh, residensrakennuksen rakennuskuluista ja muista kysymyksistä. Eli on hyvä, että esittelijä on toiminut näin rohkeasti mutta tässä yhteydessä tämä ei ole kovinkaan yllättävää sikäli, että vuonna 2009, 10, 11, 12 ei tuolloinkaan vastuuvapautta myönnetty. Eli nyt 2013 ollaan samassa tilanteessa. Joko uskoo EU-hun jäsen toimielimiin tai sitten ei. Ja jos uskoo, niin tämä on todellakin nolotilanne. Ja jos sitten ei usko, niin voidaan todeta, että tässähän mennään ihan tavalliseen malliin. Kiitoksia. Sten Stechowski, puolitoista minuuttia. Niin, pane předsedající, vážený pane... Kiitoksia, puhemies, komission jäsen. Hyvät naiset herrat, heti tämän lainsäädäntökauden alussa totesimme, ettemme siedä mitään virheitä, virhetasoja, virheitä budjetissa. Teknologiainstituutilla on ikävä menneisyys. Se liittyy sekä budjetin toteuttamiseen että tukien lainmukaisuuteen. Ja näissä ennakkotarkistuksissa Siellä todettiin, että hallinto oli huono, että henkilöstön vaihtuvuus oli korkea ja siksi päätimme keskeyttää kaikki tarkoitusmenettelyt. Mutta nyt kun uusi johto on aloittanut toimintansa, niin instituutti on parantanut toimintansa huomattavasti ja nyt sitten tuemme vastuuvapautta ja me valvomme tilannetta edelleen Toiminta on parantunut. Voimme tukea vastuuvapautta. Ja kunhan instituutti jatkaa ongelmien hoitamista ja yrittää ratkaista niitä, ne niin kaikki on ihan kunnossa. Mutta tämän ristiriidassa neuvoston kanssa. Neuvosto on epäonnistunut ja me emme enää anna heille vastuuvapautta ja nyt pallo on komissiolla, jotta se voi auttaa meitä ratkaisemaan tämän tilanteen. Un minut. Balchitis yksi minuutti. Remintis Estel. Kiitos. Excel on edistynyt valtavasti toimintasuunnitelman toimeenpanossa, jotta tilin tarkastustuomioistuimen huomaamat puutteet on saatu korjattua. Valvontaa on parannettu esimerkiksi ja tietojärjestelmän tietojärjestelmään liittyvistä asioista ja parhaista käytännöistä on vaihdettu tietoja. Tietokanta on luotu, jotta eturistiriitoja voidaan valvoa. Eniakia ja Artemisia ei enää ole erillisinä olemassa. Ja siksi uuden Excelin on pantava toimeen kaikki vaatimukset. Sillä on annettava aikaa. Domnul Deutsch, un minuut. Edustaja Deutsch, puolitoista minuuttia. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, kedves képviselő. Kiitos, hyvä puhemies. Hyvät jäsenet, vastuuvapauden epääminen neuvostolle ei ole mikään yllätys. Jo vuosien ajan neuvosto on jättänyt vastaamatta Euroopan parlamentin eh, pyyntöihin ja nyt jo viidennen kerran evätään vastuuvapaus neuvostolta. Ja silloin kun tästä asiasta keskustellaan, neuvoston edustaja ei ole paikalla reagoimassa eikä vastaa Euroopan parlamentin kysymyksiin eikä esitä niitä asiakirjoja, joita siltä pyydetään ja joita tarvitaan, jotta vastuuvapaus voidaan myöntää. Emme ole siis saaneet riittävää tietoa esimerkiksi näistä rakennushankkeista ja kuluista siihen liittyen ja lopputuloksesta. Eli on varsin hankala saada kokonaiskuva tilanteesta ja ylipäätään rahoituksen hoidosta ja rahoitussuunnitelmista. Ja siksi on varsin hankala antaa perusteltua kokonaiskuvaa myöskään näistä suunnitelmista. Neuvosto ei oikein kunnioita näitä menettelyjä. Ja EVP todellakin tukee esittelijän kantaa evätä vastuuvapaus neuvostolle. No Sitten edustaja Sarvamaa, mutta hän ei näytä olevan salissa. Ja seuraavana Gressle yksi minuutti. Herr Präsident, Herr Kommissar, liebe Kollegen. Puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat. Vastuuvapaus on tehtävä, joka parlamentilla on perussopimusten mukaan. Ja Tämä on nyt se tehtävä, jota ihmiset meiltä odottavat, eli me katsomme, miten varoja on käytetty. Ja siksi komission jäsen nämä yhteisilmoitukset yhteisyritysten osalta on hyvä, mutta me tarvitsemme valvontaa. Ja minua hämmästyttää edelleen, kuinka paljon ongelmia on tässä miniatyyribudjetissa. budjetissa Sehän on hyvin pieni budjetti suhteellisesti, ja siksi tässä pienessä talousarviossa – pitäisi olla enemmän avoimuutta kuin mitä olemme kokeneet työssämme. Ja sitten neuvosto. On skandaali, että neuvosto ei hoida tehtäviään ja hyväksy kaikkia menoja EU-ssa. Neuvosto kieltäytyy käsitelmästä tiettyjä instituutioita, koska se on antanut suosituksia varjonhoidosta mutta perussopimuksessa on sanottu, että komissio antaa suosituksia. Mutta meillä on nyt hyvin paljon näitä menoja ja olisi hyvä, jos neuvosto vihdoin ja viimein voisi vetää tämän piikin lihastamme, koska on täysin naurettava, että meillä on tämän tyyppisiä ongelmia. Minut. Kiitos. Sitten Bogovic yksi minuutti. Mikro. Eh, spoštovani eh, Kiitos. vastuvapaus on tavanomainen menettely yksityisyrityksissä. Siellä se myönnetään omistajille ja osakkeen omistajille ja julkishallinnossa, jossa se myönnetään virkaan valituille henkilöille. Siksi pidän hyvänä e-, esittelijän mietintöjä, jossa todetaan, että Artemis, EIT ja ENIAC ovat tehneet lukuisia parannuksia. Suositukset on otettu huomioon ja ohjeita on noudatettu. Ongelmallista on se, että neuvosto ei vieläkään halua esittäytyä luotettavana instituutiona parlamentin suuntaan ja siksi on noudatettava esittelijän suositusta siitä, että neuvostolta evätään vastuuvapaus, jotta se olisi vastuullisempi jatkossa. No niin, sitten siirrytään menettelyn ilman puheenvuorolistaa ja Marias, olkaa hyvä. Hyvä puhemies. Kun ajatellaan avoimuutta ja demokraattisia menettelyjä, 18 ovat juuri sopimusartiklat, jotka mahdollistavat sen, että mikä tahansa talousarvion elementti voidaan jättää ulkopuolelle ja tässä nimenomaan viitataan neuvoston, mutta eh, neuvosto kuitenkaan ei reagoi eikä vastaa Euroopan parlamentin esittämiin kysymyksiin. Neuvoston eh, kuluja on käytävä läpi niin kuin kaikkien muidenkin eh, toimielinten kuluja valvotaan. Ja on erittäin tärkeää, että saadaan eh, reaktiot ja saadaan tietoa myöskin menettelyistä, joita on käytetty tässä residence-rakennuksen eh, rakennushankkeessa. Ja olisi tärkeää saada nämä tiedot välittömästi näitä tarvitaan ennen kuin talousarvio vapautus, tai sen vapautuminen voi tulla kyseeseen. Kiitos, komission jäsen. Kiitoksia. Kuten tiedätte, olen täällä kollegani Georgievan sijaisena. Ja haluaisin vielä kiittää teitä mahdollisuudesta käyttää puheenvuoro tässä yhteiskeskustelussa koskien neuvoston vastuuvapautta, yhteisyritykset ja teknologiainstituutti. instituutti ja te nyt kannatatte sitä, että yhteisyritykselle ja teknologiainstituutille annetaan vastuuvapaus. Näissä yhteisyrityksissä on tapahtunut valtavaa edistystä hallinnossa ja valvonnassa. Ja komissio edelleenkin antaa niille tukea ja neuvoja, kun ne jatkavat työtään. Kiitoksia. Kiitos. Ja edustaja Czarnecki, olkaa hyvä. E, Kiitos, hyvä puhemies, hyvä komissaari, hyvät kollegat. nyt on varsin erityislaatuinen hetki omassa elämässäni, mutta kerron siitä lähemmin puheenvuoroni lopussa. Nyt hieman reaktioita käytyyn keskusteluun. On totta, että keltaista korttia on jo väläytetty innovaatioteknologiainstituutille ja hyvä, että näin tehtiin. Siksi, että tämän jälkeen sen toiminta todellakin on parantunut. Ja siitä todella vaadittiin ja näin on tapahtunut. Sitten neuvosto. Totta on, että puoli vuotta sitten oltiin tilanteessa, jossa esitettiin varoitusneuvostolle, eli keltaista korttia sillekin, mutta ei mitään reaktiota kuitenkaan saatu. Vaikuttaa siltä, että tässä voisi varoittaa vaikka kuinka moneen kertaan. Ja eri poliittiset ryhmät, eh, riippumatta muista näkemyseroista, ovat sitä mieltä, että tällainen peli ei eh, vetele, koska nyt samaan tilanteeseen on törmätty jo viidennen kerran peräkkäin. Eh, komissaari on aivan oikeassa sanoessaan, että kansalaiset odottavat hieman toisenlaista menettelyä Tämä on varsinainen skandaali. On uskomatonta, että neuvosto ei ole valmiimpi yhteistyöhön. Ja tämä toistuu aina vain uudelleen ja uudelleen. Vaikuttaa siltä, että tämä on ihan loputon tarina. On erittäin tärkeää, että toimimme päättäväisesti, olemme johdonmukaisia meidän on todellakin kannettava vastuu tässä asiassa. Olemme sen velkaa äänestäjillemme. Eli emme suinkaan saa luovuttaa. Meidän on asetettava paineita neuvoston suuntaan jatkossakin. On erittäin tärkeää tehdä selväksi, että haluamme olla kumppaneita, haluamme vuoropuhelua, mutta että on tärkeää, että tässä asiassa edetään. Ja sitten henkilökohtaisempaan asiaan. Sain juuri äsken kuulla, että eh, poikani tuli valituksi toistamiseen Puolan parlamenttiin. Tämä on isälle suuri kunnia. Felicitari. Dezbaterea comună este închisă. No onnen, onneksi olkoon. Yhteiskeskustelu on päättynyt ja huomenna äänestetään. No en usko, että pystytte sinistä korttia tähän aiheeseen puuttumiseksi, mutta onneksi olkoon kuitenkin.